aloittaneet mm, toimielinten väliset neuvottelut 69c-kohdan mm, 1 mukaisesti työjärjestyksessä mm, mietinnöt, jotka muodostavat neuvottelumandaatit, ovat verkkosivuilla ja niiden otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Artiklan 69c kohta 2 Mm, poliittisten ryhmien jäsenet, jotka saavuttavat ainakin keskitason vähimmäismäärän, voivat, eh, voivat eh, pyytää äänestystä. Tämä on pyydettävä kirjallisesti huomiseen mennessä kello 24. Mikäli mitään tällaisia pyyntöjä ei tule määräaikaan mennessä, valiokunnat voivat aloittaa neuvottelut. Edelleen